Wysoka kartkę, bo 10 spotkań w Kazachstanie chciałbym powiedzieć, dobrze? Please sit down. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, käykää paikoillenne. Hyvät ystävät, pyytäisin, että mahdollisimman pikaisesti kävisitte paikoillenne. Mm-hmm. Uh, dear friends, I will... Hyvät ystävät, minuutin kuluttua käynnistämme istunnon, eli menkää paikoillenne. Otwieram posiedzenie. Przypominam, że zgodnie z regulaminem... Istunto on